i would like to start the meeting because uh, i, start to have doubts whether Haluaisin aloittaa tämän kokouksen, kun alkaa nyt vähän epäilyttää, että ovatko ihmiset ylipäätään parlamentissa vai kotona. Ensinnäkin eilisestä mm, päätöksestä, joka tehtiin koordinaattorin kokouksessa, että mitä tulee siihen, miten jaetaan mietinnöt ja lausunnot, niin meillä on lainsäädännölliset lausunnot ensinnäkin, kaksi lausuntoa, jotka liittyvät Majotin saaren aseman Ja sitten toinen kalastusta ja eläinten terveyttä koskee sitten maatalous, kansanterveys ja molemmat nämä alaosat menevät sosiaalistille ja sosiaalidemokraatille. Ja sitten tämä globalisaatiorahasto, ja tämä menee EPPlle niin kuin aina kun on ollut globalisaatiorahasto, niin on käynyt niin, että ei ole aikaa tehdä lausuntoja, joten tehdään niin kuin aina tehdään, että puheenjohtaja lähettää kirjeen, jottei tämä prosessi viivästy. Eli Tämä mahdollisuus oli siis esillä koordinaattorin kokouksessa. Sitten vihreästä kirstantua lausuntoa pitkän aikavälin Euroopan talouden rahoittamista. Se menee EPPlle ja sitten lausunto, joka koskee, amaloitinen lausunto, joka koskee sitä, miten Eurooppa voi olla mukana yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi ja yritysten luomiseksi. Se menee sosiaalidemokraateille ja sitten Aldelle menee yksi lausunto ja sitten keskustelimme siitä menettelystä, jota käytetään rakivaliokunnassa budjettitarkistuksen hyväksymisessä ja lausunto näistä budjettimuutoksista 2013 ja lausunto, joka koskee 2014 yleistä budjettia. Ja sovimme seuraavasta. Näin on tehty aikaisemminkin viime vuosina. Päätimme, että annamme tehtävän puheenjohtajalle esittelijälle ja lähteä liikkeelle siltä pohjalta, että käsitellään komission talousarvioesitystä minimibudjettina, jota EU tarvitsee, ja sitten sellaisessa tapauksessa, että tehdään leikkauksia niin kuin yleensä käy neuvostokäsittelyssä, niin sitten puheenjohtaja ja esittelijä saavat tehtäväksi tehdä tarkistuksia neuvoston tekemiin leikkauksiin niin, että pysyttäisiin komission alustavan talousarvioesityksen tasolla näin on tehty aikaisempinakin vuosina. Eli puheenjohtaja ja esittelijä ovat saaneet tehtäväksi eh, toimia tältä pohjalta. Sitten olemme myös sopineet eh, ja hyväksyneet Derek Von eh, pyynnön, joka koski hänen mietintöään. Hän pyysi, että hän saisi tällaisen saatekirjan laatiin ja hyväksymme sen ja sitten hyväksyimme sen, että teetetään selvityksiä Syyskuussa koordinaattorit nyt sitten miettivät kesän aikana, että mitkä ovat kaikkein kiireisimpiä poliittisten ryhmien kannalta. Sitten EPPltä tuli pyyntö siitä, että Bulgarian matka perottaisiin ja se väksyttiin ja sitten päätettiin tehdä uusi päätös syyskuussa. Useita vaihtoehtoja on ollut esillä, mutta ei ole tehty vielä päätöstä siitä, että miten sitten käsitellään Bulgariaa ja myöskin sitten sitä ö, aukkoa, joka ikään kuin jäi tästä Bulgarian ö, matkan perottamisesta. No niin, e, nyt voimme sitten siirtyä kohtaan 18. Rafael Gule, yksikön päällikkö, joka muun muassa käsittelee myös Kroatiaa. Hän vastaa myös Itävasta ja Sloveniasta komission aluepolitiikan pääosastolla. Eli Rafael Gule voi nyt kertoa meille, että miten Kroatia nyt perjäilee kohesiopolitiikan osalta, miten siellä on valmisteltu, mitkä ovat komissiolle ja Kroatialle haasteita. Olkaapa hyvä. Mrs. Chair, to give us... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että voin selvittää nyt Euroopan kohesiopolitiikan valmisteluita Kroatiassa. Tämä on aika mutkikas juttu, koska kysymys oikeastaan on kolmesta eri ajanjaksosta hyvin lyhyellä aikavälillä. Niin ensimmäinen päivä heinäkuuta saakka tämä Kroatia kuuluu IPA-tuen piiriin. Ja tarkoituksena oli siis valmistella rakenne- ja kohesiopolitiikkoja. Sitten tämän jälkeen nyt siirrytään uuteen kohesiopolitiikan järjestelmään. Ja voidaan sanoa, että Kroatian ponnistelut viime kuukausien aikana ovat johtaneet siihen, että on tähän siirtymään valmistauduttu. Niin että ehkä ensiksi aloittaisi juuri tästä IPasta, tästä kolmannesta osa-alueesta, joka siis vielä viime kuun loppuun saakka liittyi ympäristöliikenne ja alueellisen kilpailukyvyn kolmeen ohjelmaan siis. Ja tässä yhteydessä tietysti kaikki maat, jotka ovat liittymässä, ovat toimineet tällä tavalla, mutta tietysti IPAN myötä on tässä pyritty opettamaan tekemällä, koska olemme aikaisemmista kokemuksista ISPAN kanssa todenneet, että IPA on paljon parempi työkalu tähän, kun ajatellaan vaikkapa monivuotista ohjelmointia tai näitä muita tähän liittyviä sääntöjä, niin että jos nyt lähdetään sitten katsomaan, kuinka nämä kolme ohjelmaa on saatu toteutettua, niin aina 40 prosenttiin on päästy tai 62 prosenttiin, niin jos taas toisella tavalla lasketaan. Ja tämä on aika tyydyttävä tilanne, kun ajatellaan, että toimeenpano alkoi vasta 2008 vuoden lopussa. Ja tämä siitä syystä, että tarvittiin paljon aikaa, jotta voi valmistautua siihen, että hallinto ja valvontajärjestelmät äh, noudattavat kaikkia sääntöjä. Ja sitten nämä hankkeet lähtivät käyntöön vasta 2010 vuoden alussa käyntiin. Ja meillä on tässä joitakin kappaleita viimeisimmästä lehdestä tässä Kroatia toivota tervetulleeksi. Täällä on esimerkkejä jostakin hankkeesta, jota yhteisrahoitetaan. Esimerkiksi juuri mainitsisin tässä äh, tällaiset bioteknologiat äh, ja Zagrebin yliopiston tällainen hanke on nyt vireillä ja tässä pyritään tällaisia startup-yrityksiä houkuttelemaan biotieteiden saralla tähän mukaan. Nyt sitten tietysti ohjelmointikauden lopussa, kun Kroatia oli liipymässä, tarkoituksella oli rakentaa tällaisia kohesiopolitiikan ohjelmia IPA-kokemusten pohjalta ja tässä. Syynä oli juuri se, että Kroatia voisi näin hyötyä samoista hallinto- ja valvontajärjestelmistä kuin ennen liittymistäkin. Ja näin ollen kaikki ministeriöt voisivat jatkaa edelleen samojen ohjelmien puitteissa, esimerkiksi juuri ohjelmassa Liikenne- ja kuljetusministeriö olisi vastuussa siitä ja ympäristöohjelmista vastuussa oli taas ympäristöministeriö. Ainoa poikkeus oli kilpailu kyvyn saralla tai kilpailun saralla, jossa vaihdettiin ministeriötä, mutta teknisesti tämä tapahtui siis sillä tavalla, että IPA-ohjelmia laajennettiin ja jatkettiin aina tämän rahoituskauden loppuun saakka, siis yksi vuosi lisää tuli aina vuoden 2016 loppuun, jotta tällä tavalla saataisiin aikaa täytäntöönpanoon ja tavoitteena ovat, tavoitteet ja prioriteetit ovat samat, mutta kuitenkin tähän on otettu myöskin lisävaroja mukaan. Siis toisin sanoen nämä kolme ohjelmaa ja IPA olivat noin 538 euroa suunnilleen ja 4 150 miljoonaa euroa tulee vielä sosiaalirahastosta ja kohesiorahastosta. No kuinka tämä sitten jakautuu? Ensimmäinen ohjelma, tämä alueellinen kilpailukyky tulee pelkästään vain ähm, ähm, aluekehitysrahastosta ja siihen liittyy myöskin innovaatiotoiminnat. Sitten liikenneohjelmat äh, olivat pelkästään myöskin tästä aluekehitysrahastosta ja äh, Tähän liittyy muun muassa teknistä apua sekä myöskin äh, rautatieliikennettä sitten ähm, kohesiorahastosta tulee sitten myös näitä ympäristöpuolen ohjelmien rahoituksia. Ja sitten tietysti meillä on myöskin muita yhteistyöohjelmia, rajat ylittäviä ohjelmia Slovenian ja Unkarin ja myöskin muita alueohjelmia meillä on. mikä ovat sitten seuraavat askeleet tässä? näissä ohjelmissa. No, olemme tehneet kovasti yhteistyötä Kroatian kanssa ja odotamme, että seuraavien viikkojen aikana saadaan tuo viimeinen, viimeinen versio tästä, tästä tilanteesta on niin, että varmasti virallinen versio saadaan tästä puitteistosta seuraavien viikkojen aikana. Ja tällä tavalla laitetaan sitten tämä päätöksentekoprosessi vielä ennen aikana käyntiin ja toivon mukaan päästään sen loppukesän aikana ja sitten toivon mukaan saadaan paketti sitten kokoon, erityisesti kun kysymys on hallinto- ja valvontajärjestelmistä ja tässä nyt odotamme tietysti myöskin Kroatian ehdotusta heinäkuussa ja toivon mukaan komissio saa sen hyväksyttyä jossain vaiheessa ennen vuoden loppua niin, äh, ei hullumpaa, mutta haasteet ovat kuitenkin aika suuria ja tässä tarvitaan paljon institutionaalista ja sopeutuksia, instituutista apua ja sopeutuksia Kroatiassa. Kroatiahan on siis tässä vuoden tai rahoitus kauden lopussa vasta liittymässä ja tämä on aika hankalaa kroatialaisille ensin valmistautua näihin ohjelmiin ja sitten kaikkien jäsenvaltioiden tavoin alkaa ja valmistella seuraavaa 2014-2020 äh, rahoituskautta. Ja tietysti toinen haaste liittyy siihen, että varojen äh, myöntäminen äh, nyt tietysti jakautuu ensiksi näille ensimmäiselle kuudelle kuukaudelle, mutta sitten tietysti myöskin, kun kysymys on seuraavasta rahoituskaudesta, niin kysymys on ihan kahdeksasta miljardista eurosta, kun lasketaan kaikki nämä eri rahastot ja eri varat yhteen ja me näemme tässä viisi kriittistä kohtaa, jotka liittyvät Kroatian menestykseen ja pyrimme tekemään tiiviimpää yhteistyötä tietysti viranomaisten kanssa, jotta toimet saataisiin toteuttaa tehokkaasti. Ensinnäkin, niin, ja tämä ei varmasti teitä hämmästytä, liittyy hallinnolliseen kapasiteettiin ministeriöissä. Tämä on jo parantunut ajan myötä, mutta emme ole vielä päässeet parhaaseen tilanteeseen. Esimerkiksi viime vuonna pit, piti saada noin yli 200 uutta ja ministeriöihin, mutta vain tällä hetkellä sata suunnilleen on värvätty niin, että tässä budjettirajoitteet varmasti osaltaan ovat vaikuttaneet tilanteeseen. Sitten toinen kriittinen tekijä on se, mikä liittyy ministerien väliseen koordinoituun yhteistyöhön. Tämä ei pelkästään päde Kroatiaan, vaan se on siellä kuitenkin erityinen haaste ja tietysti myöskin tulevien tulevan rahoituskauden valmistelut vaativat, että priorisoidaan asioita – kun kysymys on näistä neljästä eurooppalaisesta rahastosta. Sitten kolmas seikka liittyy valvontajärjestelmän ja menettelytyn yksinkertaistamiseen. Ja tämä siirtymäaika on täynnä haasteita kyllä, kun täytyy siirtyä yhdestä sääntöjärjestelmästä toiseen. Tuntuu, että siellä on vähän Kroatiassa tehty tällaista ylisääntelyäkin, mikä vaikuttaa sitten toimeenpanoon ja tekee siitä vaikeampaa. Ja sitten neljäs kriittinen tekijä liittyy siihen, kuinka kuulemis- ja kumppanuusprosessia vahvistetaan. Tämä ei välttämättä ole ollut kuten aikaisemminkaan osa tällaista tavallista hallinnollista elämää, mutta nyt tässä yritämme kuitenkin tätä asiaa viedä eteenpäin. Esimerkiksi juuri 6. päivä kesäkuuta Zagrebissa järjestettiin tällainen korkean tason yhteistyökonferenssi. Varmasti enemmänkin voitaisiin vielä tehdä. Ja lopuksi mainitsisin vielä kuitenkin korkean tason projektien menestyksekkään toteuttamisen niin ministeriöissä kuin myöskin paikallistasolla tässä on vielä haasteita. Olemme todella iloisia siitä, että Kroatia on jo vuoden ajan käyttänyt näitä kaikkia ohjelmia, joita olemme tueksi luoneet, ja tässä on saatu rohkaisevia tuloksia, ja tietysti myöskin teknisen avun osalta voidaan lähteä näitä tulevia ohjelmia valmistelemaan. Lopuksi haluaisin vielä sanoa sanasen sen Ähm, tietysti 2014-2020 äh, rahoituskauden valmistelut, tiedän, että täällä on äänestetty jo eilen näistä asioista, ja tämä tietysti Kroatiassakin on saatava täytäntöönpannuksi, mutta sanoisin, että suuria haasteita, kahdeksan miljardia, äh, siis äh, ja hallinnolliset haasteet myöskin, no komissio on kysellyt Ehm, voisivatko jäsenvaltiot tällaisen pohjapaperin valmistella ja sen tuossa tammikuussa Zagrebissa esittelemmekin ja siinä nyt toivoisimme, että Kroatia erityisesti pyrkisi taloutensa kilpailukykyä vahvistamaan, erityisesti 2020 strategian puitteissa. Toisekseen myöskin työmarkkinoiden osallistumista pitäisi parantaa, olisi parannettava myöskin kilpailukykyä ja vähentää köyhyyttä, samoin luonnonresurssit ovat hyvin tärkeitä ja sitten myöskin kapasiteetin vahvistaminen kolmantena on tärkeä asia. Siis on aivan liian aikaista vielä sanoa, ähm, mitä, mitä tästä lähdetään ensimmäisenä toteuttamaan, koska Kroatia on ehkä pikkuisen jälkijunassa näissä valmistelussa suhteessa muihin jäsenvaltioihin, mutta tähän mennessä olemme kuitenkin ymmärtäneet, että Kroatia todennäköisesti lähtee näitä kolmea äh, ohjelmaa vetämään eteenpäin. Tässä kenties on aluekehitysministeriö ja työllisyysministeriö mukana ja nämä todennäköisesti lähtevät tällaisesta keskitetystä lähestymistavasta ja kattavat siis koko Kroatian nämä toimet. Ehkä tämä nyt liittää, riittää näin alkupaloiksi ja ehkä sitten, jos teillä on kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni. Yeah, would like to thank you and... Kiitoksia. Ja seura- aloitan Jan Albrehtiltä jo, ja kaikki muut, jotka haluavat eh, puhua, niin antakaa merkkiä. Lost. Minulla on tässä kysymys. Minä luin näistä uusista järjestelyistä. Meillä nimittäin eh, oli hyvin vaikea tilanne, kun 400 miljoonaa eh, piti antaa Kroatian budjetteihin. Ja nyt sitten kun katson tätä IBAta, niin meillä tulee olemaan uusia ohjelmia ja näillä ohjelmille vuodesta 7 vuoteen 13 meillä on kahdeksan miljardia. Siis mistä tämä raha tulee? Mikä tämä kahdeksan miljardia? Meillähän on ongelma budjetin kanssa vuodelle 2014. Niin, tarkoittaako ny, nyt tämä, että N plus 3 sääntöä sovelletaan Kroatiaan, ei N plus 2, vaan N plus 3 tai N plus 2 ja puoli? Et miten tämä nyt oikeudellisesti menee? Asia pitäisi nyt jotenkin selittää. Tässä on ehkä jonkinlaisia siirtymäprosesseja, jota voitaisiin käyttää, mutta tämän kroatialaisten kanssa kannalta tärkeää tietää, että miten nämä maksut menevät vuosina 14, 15 ja 16. Vähän lisää valoa tähän asiaan, kuinka tämä järjestetään. Thank you. Kiitoksia. Nähtävästi täällä on myös kroatialaisia jäseniä. Voisitteko esittäytyä, koska emme ole vielä tavanneet? Ivana Malic. Kiitos, minä olen Ivana Malic ja olen uusi jäsen täällä Kroatiasta. Kiitokset kaikille teille siitä, että olette toivottaneet Kroatian tervetulleeksi ja tällä viikolla. Minä olen ollut kaikissa näissä prosessissa mukana Kroatiassa, mukaan lukien myös IPAan hallinnointi ja kohesiopolitiikan valmistelu töissä ja enkä vastaan nyt kysymykseen siitä, mitä siellä on tapahtunut, komissio sen tekee. Minä haluaisin No, esit, kaksi kysymystä. Ensinnäkin, onko Kroalian mahdollista saada ennakkomaksua äh, tältä puolivuotiskaudelta? Ja sitten tiedän, että Kroatialle olisi tärkeää saada äh, tämä 2013 vuoden loppuun mennessä budjettiklikviditeetin takia. Ja sitten haluaisin saada tästä jonkinlaista ennustetta, koska tämä hallinto- ja valvontajärjestelmä. Siitä kuvaus järjestetään teille heinäkuussa ja tarvitsette varmaan useamman kuukauden sen arvioimiseen ja luvan myöntämiseen niin, että ennen kuin päästään toimeenpanoon. Ja sitten toinen asia koskee näitä valmistelutöitä 2014-2020. Ja kaikki ovat keskittyneet tähän 2013 puolivuotiskaudella ja tämä tärkeä osa seuraavaa rahoituskautta on jäänyt vähän unhoon. Mutta uskon, että se on hyvin tärkeää ja jollakin tapaa niin tässä on tietysti korostettu sitä, että tämä kumppanuus- ja kuulemisprosessi on Äh, siinä on heikkouksia, sitä pitäisi vahvistaa, mutta kyllä vähän jäin kaipaamaan sitä Kroatiassa. Ja myös äh, mitä tulee hallinnolliseen suoriutumiseen, niin me valmistelemme näitä kehitysstrategioita. Ja sitten meillä on myöskin toimintasuunnitelmia, jotka koskevat sitten näiden suunnitelmien äh, järjestämistä. Ja haluaisimme tästä kuulla vähän lisää, koska tämäkin on tärkeä projektihankinta ja sitten sen kunnollinen hallinnointi ja toimeenpano. Kiitoksia. Viktor Bostinaru. Kiitos sitten Viktor Bostinaru. Kiitoksia hyvät kollegat. Minä muistan 2008 keväällä heti sen jälkeen, kun minut oli valittu Romaniasta tänne parlamenttiin, niin me tapasimme kroatialaisen valtuuskunnan – he kysyivät eh, minulta kokemuksia. En tiedä, sitten eh, minä en voinut eh, kertoa mitään positiivisia kokemuksia, koska kaikki oli negatiivista, mutta ainakin he osoittivat sitoutumista ja halua kerätä kokemuksia ja he halusivat sellaisia johtopäätöksiä, jotka sopisivat Kroatian ilman että sen kummemmin tiedän, mitä Kroatia on kehittynyt, niin kysyn komissiolta, että millä tavalla te osallistutte tämän hallinnollisen ja institutionaalisen kapasiteetin eh, vahvistaminen, jotta Kroatia pystyy politiikkaan osallistumaan. Kun katsomme eh, Bulgaaria, Romania ja hyvää kokemusta Puolasta, niin se on hyvin perustavanlaatuista, että näitä instituutioita vahvistetaan ja hallintoon. Toinen asia sitten on, että kuinka komissio varmistaa sen, että tulevana kautena Kroatian ei tule mitään epävakautta ja että ei poliittisesti puututa siihen, kun asiantuntijat hoitavat näitä uusia rahastoasioita. Meillä nimittäin on hyvin huonoa eh, kokemusta Romaniasta institutionaalista epävakautta oli ja poliitikot kävivät eh, puuttumaan eh, myös asiantuntijoiden asioihin ja silloin jälki oli kauheaa. Minä haluaisin tietää, että kun komissio tietää, hyvistä ja huonoista kokemuksista, niin kuinka voidaan varmistaa se, että Kroatia ja muut hakijamaat jatkossa saavat sellaisen tilanteen, jossa hallinto ja instituutiot toimivat vankasti. Jos on paljon asiantuntijoita, niin Kroatia pärjää hyvin, kun tiedetään minkälainen perinne on hallinnossa ja muuten. Me tarvitsemme hyvin myönteisiä vesimerkkejä Länsi-Balkanin alueelta. Kaikella kunnioituksella muita potentiaalisia hakijoita kohtaan, mutta tässä on hyvä esimerkki siitä sitten, kuinka hyvää hallintoa rakennetaan ja institutionaalista kapasiteettia. Kiitos ja Jens Nilsson. Question first welcome. Lyhyt kysymys ensiksi tietysti. Tervetuloa tänne parlamenttiin, mutta yksi kysymys näin, että tässä Kroatia on jaettu 20, 20-21 viranomaiseen, mutta toisaalta rakennerahaston hallinnointi tapahtuu kansallisella tasolla. Tarkoittaako tämä sitä, että päätökset näistä hankkeista, kaikista hankkeista tehdään. Thank you and Marie-Thérèse. tasolla ne tehdään. Merci beaucoup, ma- Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa uudelle kroatialaiselle kollegallemme. Meillähän on tässä hyvin tärkeä valiokunta Kroatian tulevaisuuden kannalta. No, mitä sitten tulee näihin eh, alueellisiin asioihin ja näihin kapasiteetteihin, niin pitää pystyä hyödyntämään se, mitä, eh, mitä Euroopan unionilla on antaa aluekehitysrahastosta ja muusta. Eh, tämähän on hyvinkin merkittävää näin ylikansallisesti ja alueiden keskeisesti. Minä uskon, että uudelle maalle on hyvin tärkeää saada tietää, minkälaista hyvää kokemusta on jo kertynyt. Ja maat kuten Romania, jotka ovat yksi, yksi niistä maista, jotka ovat viimeisenä tulleet mukaan ja siellä koetut virheet pitäisi pystyä välttämään. Pitää tietää, mikä on mennyt hyvin ja mitä voitaisiin vielä parantaa. 550 miljoonaa tuli rajat ylittävään yhteistyöhön. Ne annettiin, onko nämä rahat käytetty? Ja jos ne on käytetty, niin mihin, mihin ne menivät? Ja jos niitä ei ole kokonaisuudessaan käytetty, niin mikä on syy? Kiitos sitten Blasak. Thank you very much. Uh... Kiitos. Minulla olisi yksinkertainen kysymys, joka liittyy tähän kumppanuusperiaatteeseen. Se mainittiin aluksi, että se on siis iso haaste tälle uudelle kaudelle. Ja sitten haluaisin kysyä komissiolta kroatialaisilta, että minkälainen on ollut osallistuminen näihin alue- ja muihin ohjelmiin? Voisitteko kertoa esimerkiksi kuntien osallistumista tähän osaan politiikkaa? Anybody? Täällä ei ole nyt sitten muita puheluettelossa niin, että ehkä Ravaali, jos voisit sitten tosiaan vastata, on varmaan komissiostakin kiva, että täällä on kroatialaisia jäseniä paikalla niin, että Ivana voi sitten seuraavaksi puhua. Mutta ensiksi komissio, koska komissiolle esitettiin kysymyksiä. First on the question of the budget, maybe I was not clear. The eight, Ehkä tuo budjettikysymys ei ollut täysin selkeä. Siis tuo 8 miljardia on vuosille 2014-2020, siis parlamentin ja neuvoston päätös e, tälle rahoituskaudelle. E, sitten tämä, nämä säännöt IPAN pohjalta tämä ja myöskin liittymisopimuksen osalta on myöskin jo päätetty, että tämä kuusi kuukautta tulevat mukaan tähän. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että Kroatialla on tässä lisäaikaa. Sitten Romanitsin kysymys, olette oikeassa. Kyllä meidän Suurin huolemme tänä vuonna on taata se, että valvonta- ja hallintajärjestelmät todella tulevat sääntöjen mukaiseksi ennen vuoden loppua. Sillä tavalla Kroatio varmasti saa rahoitusta, koska tietysti nämähän ovat ihan tavanomaisia sääntöjä seuraan rahoituskaudelle. Näiden maksatusten saamisen ennakkoedellytys on, että valvonta- ja hallintajärjestelmät ovat sääntöjen mukaisia. Ja olimme todella iloisia, että Kroatia teki tämän päätöksen, että se lähtee rakentamaan uudelleen. Ei niinkään näitä tämän tulevan rahoituskauden ohjelmia. Hehän ovat nyt tehneet tämän päätöksen IPA rakenteiden pohjalta niin, että emme vielä voi tietenkään tehdä mitään arvioita. Paljon kokouksia on järjestetty hallintoviranomaisten ja myöskin auditointiviranomaisten kanssa, niin että toivomme, että heinäkuussa todella saamme hyvän laadun takeet, mutta vielä mitään emme ole nähneet, joten emme voi mitään komission osalta sanoa, että tässä ollaan todella nyt säännöt täyttämässä vuoden loppuun mennessä, mutta kuitenkin toivomme, että näin käy, jotta mitään ongelmia ei tule Kroatian ensimmäisen liittymisvuotena. Sitten mitä tulee 14.20 valmisteluihin, olet aivan oikeassa tässä analyysissanne, kun neuvottelimme näistä ohjelmista koska tietysti ministeriössä on ollut riittävästi kapasiteettia, niin voidaan sanoa kyllä, että että äh, on kovasti kiinnitetty huomiota, että tätä 14.20 aikaa olisi valmisteltu hyvällä, mutta nyt voimme varmasti jo siirtää katseemme tulevaisuuteen. Äh, olemme varmoja siitä, että Kroatian viranomaiset tällä hetkellä 14.20 mm, aikajaksoa valmistelevat ja meillä on tämä pohjapaperi no, tuolta tammikuulta ja sen jälkeen olemme olleet kuukausittain hallinnon kanssa yhteyksissä, mutta on totta, että tilanne ei ole täysin vielä selvää, mitä strategisia valintoja tehdään tapaamme ensi tiistaina jälleen Kroatian viranomaisia. Varmasti silloin saamme lisää tietoa. Ja aivan oikein sanoitte, että nämä strategiat muodostavat vielä suuren puutteen. Ja tältä osin tämä pohjapaperimme on saanut hyvän vastaanoton, koska se tuo ensimmäisen näkemyksen siitä, mitä voisi olla, mutta se ei vielä riitä. Esimerkiksi Jasper on auttamassa kunnollisten liikenne- ja kuljetusstrategioiden valmistelussa, mutta vielä mitään äh, selkeitä äh, strategioita ei ole, vaikka suunnitelmia niiden toteuttamiseksi kyllä on. Ja ähm, samoin muita strategioita on vireillä, äh, mutta tällä hetkellä vielä asioissa ei ole päästy täysin loppuun hallinnollisesta kapasiteetista aivan oikeassa. Myönteistä on, että ensimmäisessä keskustelussa Kroatian kanssa 14.20 valmisteluissa on käynyt ilmi, että he todella haluavat vakavasti ottaa huomioon nämä hallinnollisen kapasiteetin vaatimukset. E, ja tässä, tässä todella on tärkeää, että keskitytään oikeisiin asioihin, koska saattaa olla, että Kroatia yrittää nyt tehdä liikaa äh, samalla kertaa ja näin kuormitetaan huomattavasti äh, IPAN ensimmäinen osa-alue esimerkiksi tietysti saa paljon tukea, se on hyvä. Äh, Liettuasta ja Unkarista on paljon tukea tulossa, mutta pelkäämme, että koska ministeriöstä puuttuu kapasiteettia, että tämä on vielä tämä on liikaa, vaikka tuotteet ovat tietysti hyviä, ne mitä muista jäsenvaltiosta saadaan tätä konsultointiapua, mutta ehkä tällainen edistys vaatisi kuitenkin vielä ministeriössä kapasiteetin lisäämistä. Sitten epävakaus. Tähän mennessä on olemassa riski, olette aivan oikeassa, mutta emme ole vielä tässä vaiheessa tätä kaikkea täysin voineet todeta. Ympäristö on suhteellisen vakaa. Toivon mukaan tilanne jatkuu tällä tavalla. Olette aivan oikeassa. Tämä saattaa muodostua ongelmaksi sitten nämä maakunnat ja hallinto, kapasiteetin puutteiden vuoksi saattaa olla, että keskushallinnolla on tämä keskeinen rooli ministeriöissä, mutta voidaan sanoa myöskin, että näissä jokaisessa 21 maakunnassa myöskin pyritään luomaan hankkeita. Ne ovat mukana tässä kun kysymys on kuntien osallistumisesta. Kaksi elementtiä ovat keskeisiä. Ensinnä se, että äh, kuntien järjestön edustajia on kaikissa seurantakomiteoissa, tässä mukana siis täytäntöönpanoprosessissa, ja äh, mainitsinkin jo tuossa, että 7. kesäkuuta järjesteltiin pidettiin suuri konferenssi, jossa valmisteltiin tulevia toimia ja siellä myöskin alue- ja paikallisviranomaiset olivat mukana. Mutta, ja uskon, että hallinto on ymmärtänyt, mistä on kysymys tässä vaiheessa. Sitten viimeisenä kohtana Sanchez Schmidtille tästä yhteistyöstä. Kroatia on varmasti hyvin tietoinen ja kiinnostunut niin, että tässä vaiheessa on oltu kovin kiinnostuneita näistä strategioista ja tässä yritetään pohjata nyt muiden kokemuksille ja heitä myöskin kiinnostaa erityisesti tuleva Adrian alueen, Adrian meren alueen yhteinen strategia siis se heitä kiinnostaa. Ja olemme pyrkineet äh, siihen, että he ottaisivat oppia muilta. Äh, Tämä pätee Sloveniaan ja Itävaltaan. Zagrebissa 12. Äh, päivä helmikuuta järjestimme seminaari, jossa myöskin itävaltalaiset olivat läsnä. Ähm, Tämä oli vain alkua. Nyt pitäisi vielä jatkaa tätä, mutta mielestäni Kroatian kumppanit olivat erittäin halukkaita ottamaan oppia Länsi-Balkanin kokemuksista myös ja myöskin joulukuussa viime vuonna järjestimme seminaarin, jossa annettiin tietoa, jaettiin kokemuksia julkisista hankinnoista useimmissa jäsenvaltioissa. Ja tämä nyt vielä ei riitä tietenkään, mutta tämä oli hyvä alku ja toivon mukaan tässä heidän oppimisprosessinsa pääsee alkuun. Kiitos. Uh, Ivana, would you like to comment also? Ivana, haluaisitko sinäkin kommentoida? Kiitoksia. Olen hyvin eh, kiitollinen siitä, että tällainen keskustelu on järjestetty ja vähän katsotaan tilannetta Kroatiassa. Eh, olisi hienoa, jos tämä voitaisiin tehdä myös kansallisessa parlamentissa ja koitan pohjata sen siihen, mitä täällä on tehty, niin että mm, tosiaan voitaisiin tehdä samoin Kroatiassa. Tosiaan on hyvin tärkeää, että kohesiopolitiikkaa pannaan kunnolla toimeen ja Kroatiassa kohesiopolitiikka on todellakin hyvin merkittävää varsinkin käytettyjen määrärahojen puolesta, mutta myös jos ajatellaan prioriteetteja ja strategisia valintoja, joita pitäisi ryhtyä tekemään maassa. Ja minusta meidän pitää jatkaa nyt sitten tässä erityisesti tämän yhteydenpidon osalta keskus- ja aluehallinnon välillä. Ja tämä on todellinen tarve koska meille tulee tämä kansallinen ohjelma, mutta alueet ovat hyvin aktiivisia ja haluavat olla mukana tässä prosessissa. Tämän minä kuulen ihan päivittäin, että alueet pyytävät tietoa toimintaohjelmista, strategioista ja niin edelleen. Mutta tasolla meillä todellakin tarvitaan nyt nämä strategiset valinnat, koska jos katsotaan näitä aikohtaisia prioriteetteja, niitä on 11, ja jokainen niistä on varsin houkutteleva ja uudelle jäsenelle ei ole niin helppoa näistä valita vain muutamia, ja näyttävästi meidän hallituksemmekin nyt sitten lankea siihen ansan, että se ahnehti liikaa, eikä sitten pysty kehittämään näistä mitään kunnolla. Niin että todellakin toivottavasti komissiokin on mukana tässä prosessissa ja näin Kroatia sitten suoriutua tästä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja jos katson näitä määrärahoja, joita on 2400-2020 kavaltu, niin meille on siis varattu 8 miljardia kohesiota varten ja sitten myös maatalous määrärahoja ja maaseudun kehittämisrahoja. Ja tämä maaseudun kehittäminen on hyvin samantyyppistä kuin koheesiopolitiikka ja näin. Tämä nielee melkein koko Kroatian budjetin. Ja tämä on tietenkin tärkeää kasvun ja investointien kannalta ja on tärkeää, että nämä rahat käytetään kunnolla. Näin voidaan todellakin vauhdittaa näitä kehitysprosesseja, joka on tietysti kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen tavoite. Että mä jatkuvasti osallistu vain budjettiin käyttöön, vaan myöskin sitten annamme oman panostuksemme EU-budjettiin, kunhan vain olemme ensin onnistuneet ja kasvaneet riittävästi niin, että pystymme sitten myös osallistumaan maksumiehenä, emmekä ole aina vain vastaanottajina. Ja sen takia nämä aiheet ovat tosiaan hyvin tärkeitä ja Toivottavasti tässä nyt voinkin myös sitten kiinnittää huomiota Kroatian viranomaisissa asiaan. Ja haluaisin vielä myös mainita tuon koordinaation ja yhteistyön ministeriöiden välillä. Tällä hetkellä on sellainen tunne, että aluekehitysministeriö, joka on meillä siis äh, ensisijainen vastuutaso tästä valmistelusta ja täytäntöpanosta kohesiopolitiikassa, niin on jäänyt vähän kuin yksin, eikä, jää muid, eikä saa muiden ministeriön tukea ja samalla tavalla kuin monissa muissa jäsenvaltioissa. Ja ehkäpä voisimme Liettolle puheenjohtajamaana ehdottaa, että sitten kun tavataan, kun ministerit alueministerit tapaavat epävirallisella tasolla, niin ettei pyydettäisi pelkästään aluekehitysministeriötä paikalle, vaan myös valtiovarainministerit, koska ainakin valtiovarainministerin pitäisi olla tiiviisti mukana ja tietää, miten kohesiopolitiikka vaikuttaa. Kiitos. Kiitos. No olipa hyvä, että sinä olit paikalla, niin että pääsit vielä täydentämään sitä, mitä Rafael Goulet komissiosta sanoi. Ehkä saan antaa vielä puheenvuoron Sean Kellylle, joka nyt tuli vähän myöhässä, mutta on tärkeää kuulemaan häntäkin. Niin, minä haluaisin vain Kroatialle toivottaa kaikkea hyvää. Kun katson tätä asiakirjaa, niin ihmettelin, että kuinka paljon yhtäläisyyksiä maamme välillä, välillä on. Väkimäärä on suurin piirtein sama. 40 vuotta olemme olleet mukana ja sitten BKT-taso on sama. Ja mitä sitten kohesion tulee, niin Ja nythän meistä on tullut yksi varoimmista maista kohesiorahaston ansiosta. Ja mistä nämä asiat ovat peräisin? Tässä on hyvin vähän rajallinen tämä budjetti ja mitä jäsenyys unionissa tarkoittaa, niin silloin täytyy käyttää rakennerahastorahat hyvin, koska sillä tavalla maa voi kehittyä nopeasti. Ja sillä tavalla maasta tulee hyvä ja jäsen Euroopan unioniin ja ehkä 20 vuoden päästä Kroatiakin on Bekotellä mitattuna yksi vauraimmista maista. Tämä on loistava tilaisuus meille kaikille. Ja aina kun kuullaan Euroopasta negatiivisia asioita, niin nythän on hyviä uutisia. Kroatia tulee mukaan Liettua, hoitaa puheenjohtajuudesta Latvia tulee euroon, eli tämä ovat todellista vastamyrkkyä tälle yleiselle ajatukselle. Kiitos, en halua huolestuttaa sinua, mutta kyllä heidän rannikkonsa on kyllä kivempi kuin teidän rannikkonne ja siinä on enemmän aurinkoakin, mutta ehkä haluat itse tsekata. No, kiitokset vielä Rafael Kulelle. Ja si- sitten tervetuloa Matti Myhäsenäkin ja sitten kohtaan 19. Eli rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaaminen. Rosa, ole hyvä. Niin. Kiitos. Kysymys on siis komission asetusehdotuksesta. Kysymys on äh, henkilöliikenteen äh, markkinoiden avaamisesta rautateillä ja tietysti pyritään kestävämpään taloudelliseen toimintaan ja tämän parantamiseen tässä asetuksessa selvennetään myöskin julkisen palvelun velvoitteita ja erilaisia muita kysymyksiä. Muun muassa tässä ehdotetaan toimia parempaa avoimuutta ajatellen ja tässä myöskin julkisen palvelun velvoitteet määritellään paremmin, kuten tiedätte, kysymys on siitä, kun esimerkiksi jotakin reittiä ei voida toteuttaa tietyissä olosuhteissa, niin silloin hallitukset tietysti pyytävät tällaisia julkisia palveluita toimimaan näitä yleishyödyllisiä matkoja varten ja silloin operaattori toimii näin ja muutoinhan tämä ei olisi sitten tietenkään kannattavaa ja tässä myöskin luodaan määrälliset rajoitteet sellaisille sopimuksille, jotka voidaan tehdä suorien tarjouskilpailuiden puolesta 2012 ei ei voi tehdä mitään tällaisia suoria hankintasopimuksia. Ja tässä äh, myöskin otetaan tällaiset sellaiset palvelusopimukset käyttöön, kun kysymys on myöskin liikenteestä. Tässä olemme täysin samaa mieltä tästä ja mielestäni nämä ehdotuksen pääperiaatteet ovat äh, hyvät ja mm, olen tehnyt tässä tarkistuksia vain, äh, jotka selventävät kielellisesti asioita. Muun muassa tässä on tällaisia peruskäsitteitä, mikä on kaupunkitaajama ja mikä on maaseutualue. Olemme pyytäneet selvennyksiä tai haluaisimme, että tämä määritelmä olisi hyvin selvä, tai esimerkiksi viranomaisen, siis alueellisen sääntelyviranomaisen määritelmä, koska tämä nykyinen määritelmä on luonut sekannuksia niin, että joihinkin termeihin haluamme selvityksiä ja joitakin muutoksia tässä on myöskin kielellisesti muutoin, mutta kuten sanoin, komission ehdotus on oikein hyvä ja haluamme pitää suuremman osan jo olemassa olevista määritelmistä voimassa. Tässä on komissiollakin muita uusia ehdotuksia. Kaikki selvimmät määritelmät ovat parhaat tietysti ja äh, kaiken parhainta olisi, että mahdollisimman selvästi asiat määriteltäisiin. Olemme täysin samaa mieltä siis tästä ehdotuksesta. Varmasti tiedätte, että tämä on osa suurempaa puitteistoa. Tämä neljäs rautatiealan paketti on kysymyksessä ja myöskin tältä osin varmasti ehdotuksia on tehty. Uh, very much. I Paljon kiitoksia. Varjoesittelijöitä ei näy. Jos kukaan heitä haluaa edustaa, niin sitten suoraan jäsenten puheenvuorot. Plasek, oletko sinä myös esit- varjoesittelijä? No hyvä. Thank you very much, Chair. Uh... Kiitos. Nyt minä puhun tsekkiä. E, niin, e, haluaisin kiittää esittelijää tästä ehdotuksesta, ehdotuksesta jonka esittelijä on laatinut ja hyvin laajasti me voimme sitä tukea. Minulla on kuitenkin yksi asia, mikä ei sovi meille, eli tämä, tämähän paketti, tässä on tarkoitus avata tämä kilpailu, että tämä rautatieliikenne, sitä voimme kaikkea tukea. Kuitenkaan emme usko, että tämä sopimus tai nämä sopimukset, että niitä pitäisi enää laajentaa. On kysymys seuraavasta asiasta. Jos vaikka säästöjä ajatellaan, niin ei pidä ylittää kustannustasoa. Ja sitten meillä ei ole meidän ei pidä välittää niin paljon tästä kilpailukyvystä. Mutta kuitenkin, jos nämä ehdotukset hyväksytään, niin silloin me avaamme ovet eh, hyvinkin laajoille toimille, koska sitten tehdään monia sopa- sopimuksia, joita ei kilpailuteta, ja ne annetaan kansallisille toimijoille. Minun mielestäni tämä asia ei ole hyvä. I don't have anybody. Kiitos. Nyt ei ole muita halukkaita puhujia, niin että tämä asia voitaisiin nyt päättää, ellei sitten Rosalla vielä tuota puheenvuoroa kommentoida. Kiitokset herra Vlasakille. Tätä hänen panostaan tutkimme, mutta tässä vaiheessa tämä ei todennäköisesti aiheuta ongelmia. Kiitos. Kiitoksia. No sitten ainoa asia on määräaika tarkistukselle. Haluaisin ehdottaa syyskuuta koska valiokunnassa tämä hyväksytään marraskuun lopulla 10. päivä syyskuuta tarkistetun jättämisen määräaika. Ja sitten haluaisin mennä kohtaan 20. Marie-Therese Sanchez-Smithin lausunto rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, Kiitokset puheenjohtaja, niin hyvät kollegat, niin kuin Rossa sanoi, niin yhteen toimivuusauto teillä on osa tätä neljättä rautatiepakettia, niin kuin nimikin sanoi, niin tämä on hyvin tekninen aihe, niin että on vähän vaikea esitellä sitä mutta me kuitenkin päätimme tästä laatia lausunnon ja olen koettanut tässä nyt sitten tarkemmin katsoa tätä komission ehdotusta, niin että minkälaisia parannuksia me voisimme tehdä. No vaikka se on tekninen asia, niin kuitenkin pitää pitää mielessä, että rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus liittyy kyllä myöskin alue, äh, alueiden yhteenkuuluvuuteen ja kehitykseen ja rajat ylittävään liikenteeseen ja yhteentoimivuuteen myötä olisi mahdollista, että veturi tai rautatievaunu pystyy liikkumaan millä tahansa alueella osana Euroopan rautatieverkkoa ja haluaisin antaa teille yhden konkreettisen esimerkinkin tästä. Minähän olen tosiaan Etelä-Ranskasta eh, ihan Espanjan rajalta melkein ja siellä esimerkiksi Perpignan Barcelonan pikajuna ei pysty tällä hetkellä kulkemaan. Kaikki infrastruktuurit ovat kyllä olemassa mutta yhteen toimivuussyistä niin juna ei päästä suoraan varselosta Perpinjaniin. Eli tämä minua itseenikin koskee tämä ongelma, juuri tämä rautateiden yhteen toimivuusongelma. Ja tässä ollaankin kyllä vielä kaukana siitä, että meillä olisi kunnolliset järjestelmät. Nämä erilaiset kansalliset rautatiejärjestelmät vielä kantavat tuota, sodan arpea silloin kun piti nämä järjestelmät erittää toisistaan niin, ettei ulkomainen armeija pääsisi omalle maaperälle, mutta tällä hetkellä tämä tilanne aiheuttaa ongelmia. Euroopan unionin lähentyminen on nyt poistanut tämän sodan uhkan, mutta sitten eh, rajat on poistettu perussopimuksella, mutta kyllä me näemme, että arkipäivässä nämä rajat ovat vielä olemassa ja infrastruktuurit eivät ole pysyneet tämän avaamisen mukana. Komissio on esittänyt neljännen rautatiepaketin tammikuussa, ja siinä on kunnianhimoisena tavoitteena se, että saataisiin päätökseen nyt sitten tämä yhtenäinen rautatietalous Euroopassa lisäämällä kilpailua ja vähentämällä kustannuksia rautatieliikenteestä. Nämä olivat tarkemmat tavoitteet ja näiden uudistuksen vaikutus jäsenvaltioissa alueella ja myös kuntatasolla ja e, rautatien toimijoille, käyttäjille ja kansalaisille voisi olla valtava. Ja meidän valiokuntamme voi miettiä näiden muiden politiikkojen vaikutusta kohesiopolitiikkaan yhteiskunnalliseen ja aloitkehitykseen Euroopassa edellyttää meitä lausuntoa. Ja tämän direktiin uudistuksen tarkoitus on se, että vähennetään tätä hajanaisuutta ja myös kustannuksia kaluston osalta niin että kuitenkin pysyisi ihan ihanteellinen turvallisuuden taso. Haluaisin muistuttaa lyhyesti siitä, miten tämä veturin tai vaunun lupajärjestely toimii. Tällä hetkellä se on hyvin mutkikasta. Tämä prosessi voi kestää jopa kaksi vuotta ja maksaa jopa kuusi miljoonaa euroa. Tämä täytyy pitää mielessä. Ja tällä hetkellä meillä on yli 11 000 kansallista sääntöä alalla. Euroopan rautatievirasto ainoastaan vastaa säännöistä. E, sen on tarkoitus laatia minimi yhteentoimivuussäännöt e, niin, että e, liikenne sujuu turvallisesti ja tämä mm, käyttöönottolupa, sen myötä, joka ikinen kansallinen virasto omalla alueellaan ja erot ovat suuria sen suhteen, miten nämä viranomaiset antavat lupia ajoneuvoille ja sama tosiaan kestää vaikka kaksi vuotta ja maksaa 6 miljoonaa euroa. Ja on nähty, että nämä lupamenettelyt maksavat aika 10 prosenttia veturin hinnasta ja silloin kun näitä vetoja käytetään kolmessa maassa, niin se kustannukset saattavat olla 30 prosenttiin ja vielä pahempaa on se, että tässä käytetään pilloteltua protektionismia ja pyydetään yhä enemmän asiakirja-aineistoa ja tämä käyttöönotto viivastuu enemmän ja pyydetään vielä uusia testauksia tekstauksista, jotka on jo tehty. Tämä uudelleen laadittu direktiivi, sitä on pidetty jopa vallankumouksellisena joissain maissa. Siinä päästäisiin eroon tästä kansallisesta luvasta ja tulisi ainoastaan markkinoille saattamislupaa niin, että sitten rautatievirasto vastaisi anteeksi, tämä yritys vastasi kaluston käyttöönotosta. Ja sitten virasto saa toiminta valtuuksia tämän sääntelytehtävän lisäksi. Eli rautatievirasto antaisi jatkossa markkinoille sen jälkeen, kun on kerätty ne todisteet siitä, että kalusto on sääntöjen mukainen. Tämä markkinoille lupa rautatievirastosta olisi sitten voimassa kaikkialla Euroopassa, eli se olisi suuri edistysaskel kansalliset turvallisuusviranomaiset siis eivät olisi enää millään tavalla vastuussa lupamenettelyssä. Tällaiset tarkistukset on annettu tehdä. Me olemme tietenkin innostuneita tästä komission ehdotuksesta, joka vaikuttaa todellakin pyrkivän yksinkertaistukseen, ja sitä tietenkin toivomme ja haluamme luoda yhtenäisen liikennealueen ja e, tietenkin e, näiden menettelyjen kannalta tämä olisi todellinen e, lähentymisaskel, mutta haluaisimme kuitenkin muuttaa tätä markkinoille menettelyä, koska siihen tuntuu liittyvän riskejä. Suurin osa tarkistuksia koskee artiklaa 20 tuossa direktiivissä, se on kaiken tärkein Komissio on ehkä vähän yliarvonnut kolmekin asiaa. Ensinnäkin sitä, miten rautatievirasto pystyy korvaamaan 27 turvallisuusviranomaista ja sitten miten virasto pystyy tosiaankin ö, sulattamaan kaikki nuo 11 000 kansallista sääntöä ja sitten miten virasto pystyy todellakin teknisesti tekemään kaikki tarkistukset, tarkastukset. ja komission mukaan tämä vastuu ja kustannukset markkinoille saattamisesta kuuluisi sitten ainoastaan itse rautatieyritykselle, mutta tuntuisi siltä, että nämä kustannukset saattavat olla liian korkeita ja näin uudet markkinoille pyrkijät eivät ehkä uskalla tulla markkinoilla. Näin saattaisi käydä SNCFllä tai Deutsche, Deutsche Bahnilla Saksassa verrattuna sitten jonkin pikkutoimijaan, jonka pitäisi todellakin sitten testata, että pystyykö tämä juna tulemaan rautatieverkkoon se kuuluisi paremminkin mielestäni nämä kustannuksen kantaminen valmistajalle. Ja 10. kesäkuuta neuvosto on löytänyt yhteisymmärryksen tämän asialle. Siinä on tehty hyvä tasapaino tällaisen kansallisen arvioinnin ja sitten hänen muiden velvoitteiden välillä. Me kannatamme tätä ja meidänkin kannanottomme on samansuuntainen. Tässä uudessa arkkitehtuurissa rautatievirasto olisi yksi yhtenäinen asiointiluukku kaluston osalta, ja näin ei syntyisi minkäänlaista syrjintää eikä viiveitä. Uusi asia, joka tässä nyt olisi, oli se, että hakija joutuu määrittelemään tämän kaluston käyttöalueen. Ja näin ikään kuin EU sitten siirtää tämän sääntöjen tarkistuksen kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle kuitenkin varmasti tässä se, että toimitaan lähellä kenttää tuo yksinkertaistamista. Sitten tässä on yksi kuukausi aikaa hankkia lisää aineistoa ja neljä kuukautta korkeintaan sitten asiantuntijatyötä varten. Ja sen jälkeen viraston pitää antaa päätöksensä kansallisten viranomaisten lausunnosta. Jos syntyykin ristiriitatilanne, niin sitten on olemassa oikeusistuimen jaosto, joka käsittelee näitä. Ja sitten on tarkoitus myös luoda eurooppalainen avoimen rekisteri 27 kansallisen rekisterin sijaan. Se tietenkin tuo yksinkertaistamista ja sitten suurin ero tässä koskisi nyt sitä, että pitää saada uudenlainen lupa kustannusanalyysi, kustannusanalyysi tällaisesta teknisestä yksinkertaistamisesta pitäisi vielä tarkkaan arvioida myös varaosia pitäisi koskea harmonisoinnin niin, että voidaan edistää sisämarkkinoita. Tämän lisäksi viraston pitäisi katsoa ERTMS järjestelmää ja huolehtia koordinoinnista, niin että tämä toimisi yhtenäisellä tavalla Euroopassa. Sitten yksi tärkeä asia meidän valikunnamme kannalta on se, että voidaan laajentaa tätä lähimmälle ö, reasemalle niin, ilman, että tarvitaan uutta lupaa. Niin, että näin sitten junat pystyisivät kulkemaan myös rajavyöhykkeillä. Ja sitten tämä päätöksentekomenettely, niin ehdotamme, että tämä siirtymäaika olisi enemmän kolme vuotta kuin kaksi vuotta, mutta kahdessa vuodessa kuitenkin komissio pitäisi laatia kertomus neuvostolle ja parlamentille siitä, miten rautatievirasto on edistynyt näiden uuden, uusien tehtävien hoidossa. Anteeksi, että puhuin niin pitkään, mutta tämä vaihe on varsin tekninen ja halusin yksityiskohtaisesti kertoa näistä omista tarkastusehdotuksistanne. Ja sitten halusin muistuttaa, miten tärkeitä nämä säännöt ovat tosiaan myös alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Komission mukaan niin 90-luvun puolivälistä lähtien on aliinvestoitu osissa Euroopan unionia rautatieverkkoon ja tämä on todellakin sitten aiheuttanut valtavaa taantumista sekä kalustossa että verkon kehittämisestä ja rautatieliikenne niin houkuttelevaa. Yhteentoimivuussääntöjen myötä pystyttäisiin nyt sitten parantamaan tilanteen rajavyöhykkeellä, laskemaan kaluston hintaa alueellisesti ja paikallisesti ja pystyttäisiin lisäämään tätä liikennettä ja parantamaan alueellista yhteenkuuluvuutta. Kiitos Mari Teres. No minä en hoksan ottaa komission paikalla niin, että sitten kun tämä on käsitelty tämä asia, niin sitten palataan vielä Rosan ö, mietintöön. Nyt ö, Lasak. Hyvä puheenjohtaja. Aluksi minä haluaisin kiittää Rova Sanchez Smithia tästä hyvin perusteellisesta valmistelusta ja esityksestä. Minä olen saanut jo monia vastauksia niihin kysymyksiin, joita olin ajatellut kysyä. Tämä lausuntoluonnos on todellakin iso askel eteenpäin. Tässä kansallisten turvallisuusviranomaisten rooli on merkittävä – Tässähän on hyvin paljon kuluja ja sitten tarvitaan tiettyjä asiakirjoja. Tarvitaan muun muassa testejä näistä viimeisimmistä luotijunista. Täytyy tar- tarkastaa se, että ovat, saavatko ne eh, liikkua Saksassa ja tämä on hyvin kallista. Se on jopa 150 000 euroa. Joten me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä. En halua nyt käydä toistamaan sitä, mitä esittelijä sanoi, mutta tässä on kyse siitä, että voiko Euroopan rautatieliikennevirasto selvitä kaikista näistä asioista. Tämähän tarkoittaisi sitä, että päätöksenteko siirtyisi virastolle 28 maalta. Sitten on kysymys kuluista kuinka paljon kaikki tämä maksaa. Jos tämä on hyvin kallis menettely, niin ehkä näitä hyväksymisiä ei tule runsaasti. Sitten pitäisi näitä eri sektoreitakin katsoa ja miettiä, millä tavalla voidaan halvimmalla selviytyä. On aivan totta se, mitä esittelijä sanoo täällä on tällaisia aikarajoja yksi kuukausi ensin ja sitten lisenssin saaminen kahdessa kuukaudessa. Joten nämä menettelyt ovat hyvin, mm, hyvin raskaita. Tässä voi mennä kaksi-kolme vuotta. Joka tapauksessa toivon, että kaikki, kaikki maat liittyvät tähän, muutenhan se järjestelmä romahtaa. Vous êtes aussi shadow rapporteur. Mekin tekin olette varjoesittelijä, eikö niin? Oui. Oui, effectivement, je suis... Euh, Kyllä, olen varjoesittelijä. Tässä kun kysymys on hallinnoinnista tuossa neljännessä paketissa. Ça veut dire, vous voulez parler... Siis haluatteko te nyt käyttää puheenvuoron vai myöhemmin? Kun tulemme tähän hallinnointiosaan, niin kyllä. Onko yhteen toimivuudessa kyse hallinnollista? Tähän olette siis kolmenkin eri paketin osan varjoesittelijä. No, tämä toimii. Siis kyllä, olen varjoesittelijä, kun kysymys on yhteen toimivuudesta. Ja äh, esittelijä Keli, no se osan kappaleissa minun mielestäni äh, käsitellään siis vapauttamista ja kilpailua, mutta tarkistuksissa, joita on jätetty, voidaan sanoa, että kun ajattelen näitä tarkistuksia, niin tällä hetkellä minulla ei ole tässä mitään tarkkoja seikkoja sanottavana näistä tarkistuksista. Ja kun puhun myöhemmin, niin silloin teen näitä tarkistuksia. Mutta tällä hetkellä tuo yleinen esitys johon liittyy asioita, joihin en ole kovin, josta en ole kovin samaa mieltä, niin, mutta tähän mennessä tehdyt tarkistukset ovat ihan ok. Eh, no nyt eh, sitten komissio. Ehkäpä kuulitte eh, Mari-Teresin kommentit eri herraa Rautbrut. Thank you very much, uh, Madam Chairman, and I would like to thank in particular... Kiitos puhemies puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää myöskin tästä esittelijä tästä raportista komission mielestä. Mietintö on hyvin laaja. Ja mitä tulee näihin tarkistuksiin tästä rekisteristä, niin komissio on hyvin, hyvin pitkälle tämän kannalla, koska tällä tavalla me saisimme yhden yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealan sillä on hyvin suuri vaikutus näihin resursseihin, joten asiasta on vielä, asiaan vielä pohdittava. No mitä sitten tämä yhteinen signalisaatiojärjestelmä? Eh, on totta, että rautatievirasto on se taho, joka antaa nämä eh, luvat ja joka huolehtii tästä merkintäjärjestelmästä ja tämäkin on ollut mukana lausunnossa. Ehkä tässä pitäisi mennä vähän pitemmälle ja tämäkin rooli voitaisiin antaa virastolle komission näkemysten mukaisesti. Mitä sitten tulee siirtymää aikaan, joka liittyy tähän uuteen lupajärjestelmään? Asiat ovat jo valmisteilla ja resursseja on mietitty ja mietitty, kuinka tämä toiminta voisi alkaa jo aikaisemmin. Me emme missään tapauksessa halua lykätä tätä eh, siirtymäaikaa. Sen ei pidä olla pidempi kuin kaksi vuotta, mitä täällä on ehdotettu. Emmekä voi sitten kannattaa tätä tarkistusta, jossa ehdotetaan kolmea vuotta. Sitten kuinka tähän luvitukseen mm, auktorisointiin päästään. Tässä olisi varmaan ehdollinen täytäntöönpano ja siellä tulisi oikeudellista epävarmuutta. Ja tämä olisi myös sen vastaista, mitä tällä ehdotuksella haetaan ja hankaloittaa. siis, ja vastoin sitä tarkoitusta, että kilpailukyky paranisi. No, monet asiat täällä ovat vielä sitten teknisiä asioita, joita pitää tarkastella uudelleen. Varaosat ja, ja, ja niiden tunnistaminen komission mielestä tämä on sellainen tehtävä, ei ole TSIin rooli, mutta standardisointi eh, asia on sellainen, sellainen asia, joka pitää lainsäädännöllisesti huomioida. Mitä tulee sitten täytäntöön, mm, täytäntöönpanoon ja, ja delegoituihin säädöksiin, siinä meillä on vielä yleisvarama. Kiitos Mari-Teres. Haluaisimme nyt päätellä tämän keskustelun, eli voit sitten esittää loppukommentit. Niin kiitoksia. No me olemme kaikki samaa mieltä varmasti siitä, että pitää löytää jokin ratkaisu tähän pirstaloituneisuuteen, joka tällä hetkellä vallitsee isänvaltioiden välillä. Blasak otti tässä tosiaan esimerkkejä esille ja ähm, tästä ei siis ole mitään epäselvyyttä, mutta sitten voidaan tosiaan miettiä sitä, onko virastossa riittävä kapasiteetti, että voidaan hoitaa kaikki nämä hyvin teknisetkin tehtävät. Eli ehkä tässä nyt pitäisi puhua pidemmästä ajanjaksosta. Ja täällä ollaan tietoisia tosiaan kentän realiteeteista – ja ihan niin kuin Lasak sanoi, niin kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi toimia samojen pelisääntöjen mukaisesti. Ja nyt toki tässä on jonkin verran käytetty protektionismia. Eli tämä on aikamoinen haaste nyt Euroopan unionille, niin että saataisiin aikaiseksi yhteinen rautatiejärjestelmä Euroopassa. Kiitokset siitä, että suhtaudutte myönteisesti minun ehdotukseeni eurooppalaisesta rekisteristä. Näin tämä alue e, edistyisi. Ja sitten pitää katsoa eri kumppaneiden kanssa, eli jäsenvaltioiden ja myös rautatieyritysten kanssa sitä, että miten tämä toimeenpano voisi tapahtua. Ja eräs espanjalainen runoilija Machado on sanonut, että kävelemällä sitä oppii kävelemään. Ja näin se varmaan tässä Euroopan yhdentymisessäkin on. Eli tältä pohjalta tosiaan kaikkien pitäisi osallistua ja koitamme tässä tosiaan rakentaa ja osoittaa samalla sen, että tällaisena epäilyksen hetkellä Euroopassa pystytään tosiaan edistymään tällaistenkin asioiden kanssa, kuten esimerkiksi Euroopan rautatieverkko, niin näin pystymme tuomaan tuomaan tälle yhteiselle asialle jotain hyötyä. Kiitoksia! No, ehdotan, että asetetaan ja tarkistuksen jättämisen määräaika 12. syyskuuta puolilta päivin, koska ei tässä mikään hirveä kiire ole, niin että saatte pikkusen lisäaikaa sitten. Haluaisin palata edellisen asian esityslistalla. Ja Edi Liesua nyt saa kommentoida vielä äh, Rosa Estras Ferrakutin äh, lausuntoon. Olkaapa hyvä. Kiitos. Ensiksi haluan kiittää esittelijää, äh, valmistelijaa tästä hyvin täydellisestä työstä. Tässä puhutaan useista tavoitteista, muun muassa siitä, että palvelun laatu on parannettava, samoin myöskin raideliikenteen käyttöä on parannettava aika vaikeassa julkisen palveluvelvoitteen ja rahoitustilanteen valossa, mutta myöskin on saatava aikaan parempi yhteen toimivuus Euroopan rautatieverkkojen välillä, ja tämä on varmasti näiden julkisten palvelusopimusten avoin tavoite tässä asetuksessa. Esittelijä, valmistelija aivan oikein on ottanut huomioon ongelmat rautatiemarkkinoilla, erityisesti kun kysymys on julkisista palvelusopimuksista. Protektionismi perinteisissä rautatieyrityksissä todella estää estää uusien toimijoiden tulon markkinoille, jotka haluaisivat uusia palveluita kuitenkin tarjota. Ja tämän ongelman ratkaisemiseksi ei ole mitään taikaratkaisua, tarvitaan vaan äh, tällainen parempi tarjouskilpailujärjestelmä ja yleisempi sellainen. Tässä haluaisin ottaa esille kolme seikkaa, joista komissio komissio on löytänyt pieniä vaikeuksia, erityisesti kun kysymys esittelee tarkistuksista, jota emme oikein voi hyväksyä. Ensimmäinen tarkistus numero kaksi, jossa kysymys on siitä, kuinka määritellään toimivaltainen paikallinen viranomainen ja erityisesti korostan sanaa paikallinen, koska tämä on hyvin tärkeä asia, joka on nähtävä yhteydessä toiseen käsitteeseen tuossa asetuksessa, joka on siis sisäinen toimija. Mikä tällainen sisäinen toimija on? No kysymys on sellaista toimijoista, joka suoraan on toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa ja asetuksessa luodaan mahdollisuus toimivaltaisen viranomaiselle paikallistasolle antaa suoraan ilman tarjouskilpailuja siis tällaisen julkisen palvelun sopimuksia sisäiselle toimijalle. Kun kysymys on sitten avoimuus periaatteen poikkeuksesta, niin eh, tässä hyvin tarkkaan tätä sääntöä on odotettava. Ja tästä syystä komissio ei ole halunnut asetustansa muuttaa. Nykyisessä asetuksessa nimittäin tämä suora eh, myöntäminen tapahtuu vain siis paikallisella tasalla. Mitä sitten tapahtuisi, jos tällaisia eh, sopimusten antamisia tapahtuisi muilla kuin paikallistasolla? No silloin toimivaltaiset viranomaiset antaisivat tällaisia sopimuksia alueellisella tasolla, jopa kenties useiden alueiden tasolla tasolla tai jopa kansallisella tasolla. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että kaiken kattavalla tavalla mitään kilpailua ei enää olisi, eikä enää millään lailla näitä tarjouskilpailuja tarvitsisi järjestää. Sitten toinen seikka liittyy tarkistukseen kolme, jossa kysymys on julkisen palvelun alasta ja erityisesti verkko, verkostokäsitteestä. Ja tässä esittelijä poistaa kokonaan tämän muutoksen, tämän lisäyksen tässä uudessa asetuksessa julkisesta palvelusta, koska tämä verkkokäsite on oikein myönteinen, erityisesti kun ajatellaan aluepolitiikkaa. Tässä tunnustetaan se, että julkisen palvelun sopimus ei ole pelkästään vain yhtä liikennereittiä koskeva velvoite, vaan kysymys on johdonmukaisesti taata riittävät liikennepalvelut kokonaisessa verkossa. Ja tässä tunnustetaan siis se mahdollisuus, että voidaan ristiin rahoittaa saman verkon sisällä tällaisia kannattavia ja ei-kannattavia reittejä. Ja tällä tavalla pyritään optimoimaan siis julkisia palveluja ja niiden rahoitusta. Tämä uusi määritelmä siis, joka komissio on tähän lisännyt, pyrkii myöskin siihen, että rajoitettaisiin verkkoa vain välttämättömään ja, välttämättömään ja suhteellisesti myös. Ja tavoitteena on siis, että päästäisiin hyvään tasapainoon toisaalta julkisen palvelun sopimusten suhteen, kun kysymys on välttämättömyydestä tai kun kysymys on sellaisia, sellaista verkostoista, jossa nämä julkiset sopimukset eivät ole tarpeen. Ja kolmas tarkistus on se, jossa halutaan tätä de minimis-rajaa äh, korottaa, äh, siis että on mahdollisuus antaa tällainen sopimus suoraan äh, sellaisten olosuhteiden yli, joissa ei ole välttämättömyyttä markkinoilla. Tässä 150 000 kilometriä per vuosi on meidän ehdotuksemme ja miljoona 500 000 on esitteen ehdotus ja tämä on mielestämme aivan liiallista Strand, äh, valiokunnan esittelijä Gross on ehdottanut, että tätä de minimis äh, rajaa no-, nostettaisiin 500 000 junakilometrin vuodessa ja komissio voisi hyväksyä tämän kompromissina. Kiitokset komis- äh, valiokunnalle ja kiitokset esittelijälle ja kiitokset myöskin kaikille muille tämän valiokunnan jäsenille siitä, että he ovat vastanneet näihin kysymyksiin. Rosa, kiitos. Haluaisitko vastata? <clears throat> Muchas gracias. Kiitos. Kiitos tästä. Ehkä hiukan voisin tätä tarkastustilannetta selvittää. Katsotaanpa nyt todellakin. Avoimuus on asia, joka on johtanut tämän asetuksen muuttamiseen ja konkreettisesti kun tässä määritelmään ja mietitään tätä tarkistusta kaksi ja tätä määritelmää toimivaltaisen paikallisen viranomaisen määritelmää, niin uskon, että nykyinen asetuksen määritelmä on tyydyttävä, koska tässä uudessa määritelmässä on tämä kaupunkitaajaman ja maaseututaajaman käsite, ja tämä saattaa siis johtaa joihinkin sekannuksiin, ja pääsemme tässä varmasti sopimukseen, mutta mielestämme tämä määritelmä on ihan tyydyttävä. Sitten tarkistus kolme, joka liittyy liittyy näihin verkkoihin. No, kyllä julkisen palvelun velvoitteen on oltava yhteensopiva ja äh, siinä täytyy säilyttää tasapaina äh, kaupallisten verkkojen suhteen. Nykyinen asetuksen äh, määritelmä on hyvin selkeä, enkä ymmärrä minkälaisia sekannuksia tämä olisi sitten voinut tässä soveltamisvuosien aikana aiheuttaa. Kun ajattelee mitä komissio sanoi, ajattelee kun tämä ei enää kulkaan tähän julkisen palvelujen velvoitteen piiriin, niin sillä voi olla paikallisiin alueverkkoihin sellaisia vaikutuksia, joita emme ole ymmärtäneet, ja tämä saattaa sitten kenties johtaa siihen, että tämä ei olekaan kovin selvä tämä määritelmä. Ja voimme varmasti tässäkin päästä sopimukseen. Sitten tarkistus numero kuusi, tämä kilometrimäärä tässä äh, jään odottamaan syyskuussa tarkistuksia ja uskon, että tässäkin pääsimme sopimukseen, koska varmasti tässä puolin ja toisin on erilaisia näkemyksiä. Like... Uh, Kiitoksia. No, näinpä sitten haluaisin siirtyä tämän paketin viimeisen osion, eli tämä on sitten tätä hallinnointia, infrastruktuurin hallinnointia koskevan lausuntoa. Tsele. Äh, Äh, niin, voin aivan saumattomasti tästä jatkaa siihen, mitä äskeiset omissa lausunnoissaan ovat sanoneet äskeiset valmistelijat. Äh, on kysymys äh, rautatieliikenteestä ja se ei millään muotoa ole vielä yhtenäistä Euroopassa. Pari pientä tarintaa. 97-98 Posnain pormestari oli käymässä, tai keskustelin hänen kanssaan Euroopan yhtenäisyydestä. Ja tietenkin kun muuri oli kaatunut Euroopassa, niin oli aivan selvää, että laajennettiin, laajennettiin itäänpäin ja Puola ja Tsekki ja muut olivat siellä tietenkin itsensään selvästi jäseninä. Ja tämä oli ei, esimerkki yhtenäisyydestä. Me puhumme tavaroiden, ihmisten ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta. Ja tietenkin tämä liikkuvuus on tärkeää kaikkea varten, tätä toteutumista varten pitää pystyä liikkumaan. Ja minun ehdotukseni oli se, että pitäisi olla Poznanin ja Berliinin välillä tällainen juna, teatterijuna. Ja tässä oli ajatus, että töiden jälkeen mennään Berliinin illaksi ja sitten kun teatteri Berliinissä päättyy, niin sitten Posenin takaisin eh, uudelleen, jotta sitten eh, voisi aamulla päästä töisin, ehkä vähän yöuni lyhenisi, mutta no, mutta kuitenkin tästä olimme eh, sitä mieltä molemmat silloin, että näin Eurooppa olisi yhtenäinen. No sitten esimerkki. Ensi viikolla on liikennevaliokunta ja meillä on Puolan ja Saksan väliset liikenneyhteydet jälleen tarkasteltavana. Ajattelemme Katovitsesta, josta on johon ei ole kuin muutama kymmenen kilometri matkaa. No minä halusin Katovitseen tietenkin mennä junalla. Mutta onhan se niin, että New Yorkinkin pääsee nopeammin kuin Berliinistä Katowiceen. Ei ole mitään suoraa yhteyttä Varsovan tai Stettinin kautta on pakko mennä. Ja vähintään yhdeksän tuntia eh, siihen kuluu. Eh, moneen kertaan pitää vaihtaa junaa erilaisiin mm, paikallisyhtiöihin ja näin edelleen. Se on siis skandaalimaisen huonoa. Ja nämä liikenteen harjoittajat, jotka ne toiminta, toimijat, jotka täällä toimivat, niin eivät ole kestävällä pohjalla, eivätkä ole mitenkään ympäristöystävällisiäkään. No meillä on neljäs rautatiepaketti nyt olemassa ja tämä yhteensopivuus sopivuus on ollut käsittelystä ja me olemme puhuneet myöskin infrastruktuurista ja protektionismista ja nyt tässäkin minä ajattelen, että kyllä tässä nyt täytyy solmut purkaa. Meillä täytyy saada liikkuvuus aivan juohevasti toimimaan, mutta sitten tässä valiokunnassamme tämä mutta me olemme varmaankin monista asioista yhtä mieltä, mutta kuitenkaan lasta ei pidä veden mukana heittää pois. Se, että harmonisoidaan, eh, niin se on tärkeää, mutta meillä on kuitenkin paikallistasolla monenlaisia toimijoita rautatiealalla, tällaisia paikallisyhtiöitä, jotka eivät tarvitse Euroopan tasoista sääntelyä. Ja tässä täytyy nyt sitten te- tehdä ero sen välillä, mikä on EU-Euroopalle tarpeellista ja missä pitää toissijaisuusperiaatteen vallata, vallita. Pitää miettiä, mihin Euroopan eh, tasolla eh, puututaan, mihin asioihin puu- puututaan, koska paikallistason toimijat tietävät parhaiten, mitä tarvitsevat. Ja sitten minulla on tarkistuksia tehtynä tähän lausuntoon ja toivon, että kollegani täällä tekevät näitä tarkistuksia. Minä odotan niitä ja sitten me yritämme varjoesittelijöiden kanssa viedä tätä asiaa eteenpäin. Uh, thank you, Jean-Jacques Bisset. Mm-hmm. Kiitos Jacob Bisse. Kiitos. Haluaisin ensinnäkin äh, äh, kiittää äh, valmistelijaa. Hän on kiinnittänyt tosiaan siihen, miten alueyhteisöt pitää saada tämän rautatiedostelman kehittämisen piirin mukaan. Ja kun minäkin olen laatinut oman mm, lausuntoni, niin minäkin kannatan sellaista lähestymistapaa, joka keskittyy käytännön to- to- toteutettavuuteen ja toissijaisuuteen ja siihen, miten voitaisiin kehittää sellaisia yleissääntöjä, joiden mukaisesti joka järjestelmässä pitää miettiä omia ratkaisuja, niin kuin että otettaisiin yksi malli käyttöön. Sitten ne reitit, jotka ovat tällaisia tähdellisiä, niin kyllä, tietenkin voidaan tehdä tässä erottelua, koska tällaiset, tässä voi syntyä syrjintä, jos näitä ei eroteta toisistaan. Se pitäisi olla selvä avoimuus rahoituksen osalta, erityisesti toimijan harjoittajalle, jonka pitää sitten näillä tuotoilla mm, kehittää tätä kilpailukykyään. Kannatamme strategia sitten tällaisia oikeuslupia sitä, että voitaisiin sitten huomioida nämä rajat ylittävät rajat. Mutta en me usko, että tämä vertikaalinen erottelu olisi komission ehdotuksessa hyvä. Näin. Jos näin olisi tarkoitus eri, e, siirtää liikennettä rautateille. Sitten valmistelijan tekstistä hän on siis huolestunut erityisesti siitä, että saataisiin enemmän joustavuutta pienille yrityksille paikallistasolla, kun ne liikennevät pienissä verkossa huomioon tämän. Ja sitten mitä tulee operaattorin tuottoihin, tältä osin direktiivin hyvin selväsanainen kannatan sen tavoitteita. Sitten mitä tulee tähän vastuullistamiseen, niin että olisivat mukana, niin mitä tulee tähän valvontaan ja päätöksentekoon, niin kannatamme tietysti tätä ajatusta, koska mutta meidän me pitäisi kuitenkin parantaa tätä tekstiä. Tarkistus 7 on sellainen kohta, mistä pitää vielä keskustella periaatteen osalta, kun me haluaisimme kirjoittaa tämän direktiin uusiksi niin, että tämä erottelu olisi niin tiukkaa. Tässä täytyisi toimia johdonmukaisesti tässä menettelyssä niin, että jäsenvaltio ei voisi blokata oma järjestelmänsä sieltä toimilta, jonka toimintoja ei ole eritetty. Ja voisin äh, avuttaa äh, äh, tämän tekstin laatimisessa niin, että paikallistason päätöksen tekoelimet voisivat ainakin jollakin tavalla vaikuttaa tähän paikallisen liikenteen järjestämiseen, koska heillä on poliittinen vastuunsa. Tarvitaan kuitenkin jonkin verran joustavuutta, jotta voidaan huomioida nämä alueet, erityispiirteet ja sitten mitä tulee alueiden väliseen ratayhtään liikenteeseen – niin näiden täytyy olla prioriteetti, jotta tästä, tämä uudistus on todellinen EU-tason rautatieuudistus. Kiitos. Děkuji za slovo. Eh, chtěl bych poděkovat. Kiitos. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä luonnoksesta. Ja minun täytyy tietenkin muutama kommentti tähän antaa, koska olen liikennevaliokunnassa tähän direktiiviin liittyvän mietinnön varjoesittelijä. Ja minä olen myös tämän asian kanssa tehnyt töitä jo jonkin aikaan. Mitä tulee liberalisointiin, niin meillä on raiteilla liikennettä, joka on aivan, aivan vertailukelpoista tai kilpailukykyistä lentoja maantieliikenteeseen nähden. Meidän täytyy sen puolesta taistella ja myöskin meidän täytyy toimia maiden välillä ja ottaa eh, huomioon myöskin pienet toimijat. Täällä ehdotetaan tällaista holding-rakennetta, eh, ja tämä unbundling-direktiivi hän on ollut jo aikaisemmin esille ja, ja tämä on eh, vähän vaikea asia, jos eh, jos jotkut eh, annetaan holdingyhtiölle, niin sitten miten näiden muiden kanssa käy? Sitten pienemmät toimijat, joissa on esimerkiksi 50 työntekijää ja kapea rautatiet mutta tässäkin on jälleen kerran kyseessä se, että eh, miten näiden holding-yhtiöiden kanssa tehdään. Tämä poikkeushan pitäisi, sen pitäisi koskea vain niitä asioita, jotka ovat ennen, ennen voimaantuloa. No sitten paikalliset eh, toimijat, jotka eh, huolehtivat näistä omista verkoistaan, niin siellä on joitakin ongelmia. Thank you. So again the commission, Madam Kiitos. Eh, ja sitten Rova Proud-komissiosta jälleen. Kiitos. I would like to thank the rapporteur, Mr. Kiitos esittelijät Sellerille ja valiokunnalle kiinnostuksestanne neljänteen rautatiepakettiin. Tämä osoittaa kuinka tärkeänä pidetään tehokosta rautatiejärjestelmää alueen kohesiota varten. Tällä pyritään saamaan loppuun toteutettua Euroopan yhteinen rautatiealue ja parantamaan laatua ja valinnanvaraa rautatiepalveluissa. Nykyinen puitteisto ei ole täydellinen näitä haasteita vastaanottamaan yhteen toimivuuden osalta. Kaikkea ei ole vielä toteutettu, eivätkä myöskään turvallisuus ja tekniset säännöt ole täysin selvät ja tämä on myöskin liian kallista. Sektorilla ei myöskään ole saatu optimoitua infrastruktuurin hallinnointia ainoastaan kansalliset, kansainväliset henkilö liikennepalvelut ja rahtipalvelut ovat avoimet kilpailulle ja tämä on johtanut siihen, että kansalliset monopolit hallitsevat markkinoita. Komissio on tätä tilannetta tarkastellut, samoin haasteita ja läpikotaisin olemme myöskin arvioineet eri vaihtoehtojen vaikutuksia tahtoisimme pitää hyvänä esittelijän lausuntoa. Se tukee komission tarkoituksia optimoida infrastruktuurien hallinnointia. Tämä jako on varmasti paras vaihtoehto, jolla taataan reilu kilpailu ja syrjimättömyys myöskin siinä, kun markkinoille pyrkii uusia toimijoita. Jotta taattaisiin joustavuutta, ehdotuksessa ei kuitenkaan ole vaihtoehtoista ehdotusta institutionaaliselle erottelulle sellaisia jäsenvaltioissa, jotka haluavat pitää kuitenkin tämän järjestelmän voimassa, kun direktiivi tulee voimaan, ja tätä esittelijä valmistelija myöskin tukee. Ja komissio äh, voi tämän hyväksyä, mutta myöskin jäsenvaltio voi tämän hyväksyä, jos suoja toimenpiteet ovat paikallaan sillä tavalla, että myöskin kilpailun vääristyminen torjutaan. Esittelen tarkistukset, joissa vahvistetaan rahoituksellista avoimuutta, ovat tervetulleita. Samoin myöskin tarkistukset, joissa vahvistaa komission ehdotusta. Haluaisin kuitenkin ilmaista pari eh, varaumaa, eh, poikkeus eh, pienen mittakaavan ja vertikaalisen tason infrastruktuurien osalta nämä ehdotukset menevät aivan liian pitkälle, eikä näissä riittävällä tavalla oteta huomioon sitä, kuinka markkinat toimivat. Pienet infrastruktuurit voivat olla strategisesti tärkeitä, kun kysymys on rautatiemarkkinoista, esimerkiksi vaikkapa tuo kanalitunnelin älinen välinen linkki. Tässä olemme käynnistämässä rikkomusmenettelyitä, koska kysymys on strategisesta merkityksestä Euroopan mm, rautatiemarkkinoille ja tässä on edelleen ongelmia ja senpä takia niihin pitäisi soveltaa samoja sääntöjä, jotta kilpailuvääristymät vältettäisiin. Kun kysymys on pienimittaisesta infrastruktuurista, jotka eivät ole strategisesti tärkeitä, niin tietysti siinä on olemassa jo tiettyjä poikkeuksia olemassa olevassa direktiivissä, siis 2004-23, joka siis hyväksyttiin täällä parlamentissa viime vuonna. Olemme myöskin ajatelleet vaatimustenmukaisuus järjestelmää niin, että jäsenvaltiot voivat omasta aloitteestaan tarkastella sitä, missä suojatoimia on laitettu asianmukaisesti täyttöön, kun kysymys on integroituista rakenteista. Esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltiot vetäisiin tämä mahdollisuus pois, että ne voisivat rajoittaa näitä pääsyoikeuksia, jos suojalausekkeita ei noudateta. Meidän mielestämme tämä kuitenkin vaikeuttaisi tätä mekanismia. Se on kuitenkin tarpeen, jotta voidaan taata tasaveroiset toimintamahdollisuudet. Kun kysymys on sitten alue- ja paikallis toimivaltaisten viranomaisten osallistumisesta. Komissio on tukenut tätä, koska he ovat keskeisiä asiakkaita ja käyttäjiä ja äh, myöskin äh, haluavat varmasti parempaa laatua ja tehokkuutta tarvitaan kuitenkin myöskin sellainen järjestelmä, jossa he ovat mukana riittävän joustavuuden puitteissa ja äh, myöskin liian raskaat äh, ähm, hallinnolliset taakat ja järjestelmät täytyisi pyrkiä välttämään. Esittelijä on hyvin kunnianhimoinen tässä äh, lippujärjestelmäkysymyksessä. Tässä pitäisi kuitenkin pyrkiä olemaan asiakkaiden palveluksessa ja takaamaan kaupallinen vapaus ja innovointi jokaisten markkinoiden ja markkinasegmenttien pitäisi toimia oman tarpeensa mukaisesti ja tässä pitäisi toimia myöskin realistisemmin. Lopuksi tarkistus 10 esittelijältä, jossa äh, poistetaan tämä kahden vuoden infrastruktuurin hallinnoijat, äh, siis, äh, siis jossa tässä lykätään tämän järjestelmän ottaa, Meidän mielestämme tämä ei ole järkeviä. Esittelijä itsekin on todennut, että infrastruktuuriongelmia on esimerkiksi Saksan ja Puolan välillä. Ja juuri infrastruktuuriyhteistyö on asia, jota komissio haluaa haluaa edistää, kun kysymys on näistä hallinnoijista, ja tämä on siis yksi keino tässä. Mutta pidämme todella tervetulleena esittelijän tai valmistelijan kunnianhimoisia tavoitteita. Joachim. Kiitoksia Joachim. Haluaisitko kommentoida? Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kollegoille eh, siitä, että he ovat eh, katsoneet tätä tarkasti ja tehneet omia ehdotuksiaan. Ulrike eh, olen, on kollega. Minä olen hänen kanssa hyvin paljon samoja, eh, samoja kohtia katsellut ja meillä on varmaan rakentavaa keskustelua. Ja sitten mitä tulee komission eh, kommentteihin, niin Think Make Act Local on aivan selvää, että infrastruktuuri on tärkeässä asemassa koko Euroopan kannalta. Ja tietenkin ähm, tämä pääsy raiteille täytyy olla eurooppalaisessa säännöstössä, mutta sitten täytyy miettiä sitä, te olen myös sitä mieltä, että on paljon asioita, joissa Eurooppaa emme tarvitse, vaan jossa äh, kansallinen tai paikallinen toimivalta riittää. Minun olen kirjannut ylös sen, mitä komissio on sanonut ja reagoin niihin sitten sen mukaan. So again, the only decision we need is the... Kiitos äh, siis äh, tarkistusten jättämisen määräaika varmasti on sama kuin muillekin 12. päivä syyskuuta keskipäivällä. Rakkat kollegat, tämän myötä menemme viimeiseen istutista kohtaan, joka on tieto siitä, että seuraava kokous pidetään 23. 24. päivä syyskuuta ja tuossa kokouksessa, tai tämä kokous on nyt päättynyt ja hyvää kesää kaikille niille, jotka olette olleet täällä vielä kanssamme ja päätän siis kokouksen tähän. Kiitos. the interpreters have a problem or how is it?